Good afternoon, everybody. If everyone... Hyvää iltapäivää kaikille, jos voisit istuta paikoillenne. Hyvää iltapäivää. Haluaisin toivottaa teidät kaikki Tähän kuulemiseen pyritään vähentämään kansallisia päästöjä vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäinen tehtäväni on selittää, miksi minä johdan täällä puhetta esittelijänä. Sehän ole ihan tavallista, mutta herra, herra Lavia puheenjohtajana pyytää anteeksi. Hän ei mitenkään pystynyt olemaan tänään täällä, vaan joutui toisiin tehtäviin ja hän pyytää meiltä tästä kärsivällisyyttä. Ja toivottavasti sopii, että minä tässä johdan olisi istunut täällä edessä joka tapauksessa. Joten tervetuloa teille kaikille, erityisesti niille teistä, jotka yleensä ette vieraille täällä Euroopan parlamentissa. Mukava nähdä teitä täällä. Haluaisin myös toivottaa tervetulleeksi herra Dallin puolesta, joka on täällä jäsen ihan eturivissä. Haluaisin hänen puolestaan toivottaa tervetulleeksi Vanan yliopiston opiskelijaryhmän, anteeksi, Saksasta Tervetuloa teille. Mukavaa, että olette paikalla. Toivottavasti teillä on mielenkiintoista kuultavaa tänä iltapäivänä. Tämä on ihan normaali Euroopan parlamentin kuuleminen. Meillä on ensin muutama esitys. Sen jälkeen voidaan esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Sitten siirrytään seuraavaan paneeliin. Mennään ihan suoraan asiaan ja Esittelen ensimmäisen paneelin. Tässä on kyse terveys- ja ympäristökysymykset ilman laadun valvonnassa. Ja ensimmäinen noin 10 minuutin puheenvuoro tulee Mari Eve Erulta. Hän puhuu ihmisterveyteen liittyvistä kysymyksistä EUn kannalta ja hän on ilmanlaadusta ja melusta vastaava tekninen virkamies WHO, Euroopan ympäristö- ja terveyskeskuksessa Bonnissa. Marie. To all of you. Kiitos paljon. Hyvää iltapäivää kaikille. Puhun tästä tärkeästä aiheesta, jossa WHO on ollut eturintamassa niin koko maailmassa kuin myös Euroopassa. Haluan puhua teille näistä kolmesta luettelokohdasta haluan kertoa teille, mitä tiedeyhteisö tietää ilmansaasteiden vaikutuksista terveyteen. Haluan kertoa, mikä on tilanne EU:ssa ja haluan kertoa teille, mitkä ovat hyödyt EU-kansalaisille, mikäli ilmansaasteita ja päästöjä EU:ssa vähennetään ja miksi tämä on erityisen tärkeää. Ilmansaasteet ovat johtava kuolemanaiheuttaja aiheuttaja Euroopassa. Se aiheuttaa eniten ennenaikaisia kuolimia EU-ssa ja satoja tuhansia eurooppalaisia kuolee ennenaikaisesti vuosittain, koska he altistuvat ilmansaasteille. Tämä on siis erittäin tärkeä asia pitää mielessä. Ihmiset sairastuvat, kun altistuvat ilmansaasteille kaupungeissa ja monissa ja monet ihmiset kuolevat Euroopan unionissa ilmansaasteiden takia. On erittäin paljon todistusaineistoa, jotka osoittavat, että ilmansaasteet aiheuttavat syöpiä, sydän- sairauksia ja hengityselinten sairauksia. Tässä on kaavio, joka auttaa teitä ymmärtämään toivon mukaan, miten ilmansaasteet voivat johtaa näin merkittävään terveydelliseen, terveydellisiin haittoihin. Tämä johtuu siitä, että me hengitämme saastamatta ilmaa. Toki voisimme ajatella, että tämä vaikuttaa ensisijaisesti hengityselimiin, mutta teidän on ymmärrettävä, että pienhiukkaset, jotka ovat ilmassa, jotka ovat niin pieniä, joita ei näe, niin ne menevät varsin syvälle keuhkoihin ja päätyvät verenkiertoon, laskimoihin, valtimoihin ja nämä vaikuttavat erittäin moniin elimiin, hermo, keskushermostoon, lisääntymiselimiin, Tämä vaikuttaa valkioihin, pieniin lapsiin. Ja tämä vaikuttaa ennen kaikkea sydän- ja verisuonisairauksiin ja hengityselimiin. Eli hengitys, se, että hengittää saastunutta ilmaa ei vaikuta ainoastaan hengityselmiin, vaan sillä on kauas ulottuvammat vaikutukset. Tässä nähdään, kuinka saastunut ilma aiheuttaa erittäin monia terveysvaikutuksia ja kuinka monet ihmiset kärsivät näistä vaikutuksista. Monet kuolevat ennenaikaisesti ilmansaasteista johtuen. Tässä on tämä pyramidi, ja tämä on jollain tapaa helpompi ymmärtää, miten ilman vaikuttavat. Euroopassa luettelon kolmat erittäin selkeästi. On kuitenkin paljon muita haittavaikutuksia, jotka johtuvat ilmansaasteista, ja monet kärsivät näistä ilmansaasteiden vaikutuksista. Kun kulkee pyramidia alaspäin, niin vaikutukset eivät ole niin vakavia, mutta ne vaikuttavat yhä suurempaan määrän ihmisiä. Keuhkojen toimintaan, sydän, sydämiin ja verisuoniin. Kaikki tuntee lapsen tai sukulaisen, jolla on vaikeuksia hengittää, kun on erittäin sumu, saasteinen päivä tai kun on erittäin paljon päästöjä ilmassa – kaupunkiolosuhteissa, urbanissa ympäristöissä ihmiset altistuvat erittäin paljon ilman saasteille, ja tämä osoittaa eron EU rajojen ja WHO-suositusten välillä. Joten tässä näkee tiettyjen eri kemikaalien ja hiukkasten nimiä, joiden koetaan saastuttavan ilmaa, ja tässä on nähtävissä näistä pienhiukkasista PM2.5, jotka menevät erittäin syvälle keuhkoihin, niin jos katsoo EU-standardia, niin se on 10, niin on 10-14 prosenttia altistuu rajat ylittävälle suositukselle. Jos katsoo WHO-suosituksia, niin 91-93 prosenttia altistuu rajat ylittäville arvoille. Tämä on vakava asia. Tämä ei tapahdu ainoastaan Aasiassa, Kiinassa. Tämä ei tapahdu ainoastaan uutisissa, vaan tämä tapahtuu aivan täällä meidän maaperällä. Tässä on kartta EEAn sivustolta. Öö, ja tämä kertoo, mikä on asianlaita Euroopan unionissa. Tässä näkyy muutamia tumman vihreitä pisteitä. Ja näissä tummanvihreissä pisteissä ilmanlaatu vastaa WHO-suosituksia. Paljon työtä on edessä. Haluaisin kuitenkin antaa teille vielä yhden tärkeän viestin. Ilmanlaatu voidaan parantaa ja haluan myös välittää positiivisen viestin. Ilmanlaadun parantaminen, parantaminen parantaa myös ihmisten terveyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että ne päätökset, joita tehdään, joiden avulla voidaan vähentää ilman saasteita, niin näiden toimin avulla saadaan myös parannettua terveyttä. Kuinka tilanne voidaan parantaa EU samoin tuntee varmaan tämän puhtaan ilman paketin, joka EU on tehnyt. Tämä toimenpidepaketti estää 58 ennenaikaista kuolemaa vuoteen 2030 mennessä. Ja lisäksi tämä tulee lyhentämään menetettyjä elinvuosia. Keskiarvon mukaan ihmiset menettävät yhdeksän kuukautta elinaikaa ilmansaasteiden takia, ja tämä tulee laskemaan 5,3 kuukauteen. Tämä on suuri parannus. Lisäksi parannukset ihmisten terveyteen ovat merkittäviä, mikäli tämä paketti pannaan täytäntöön. Nämä hyödyt ovat 12 kertaa halvempia kuin mitä nämä toimenpiteet maksavat puhutaan terveyshyödyistä, jotka maksavat ulkoisesti 40-140 miljardia euroa, 3 miljardia suoria hyö, euroa hyötyä tulee muun muassa menetetystä menettävättävästä työtunnista ja lisäksi 100 000 työpaikkaa voidaan luoda ja hinta on noin 0,02 BKTstä vuosittain. Onko tämä paketti riittävä? Kuten mainitsin aiemmin, niin kaikki ilmansaasteiden vähentäminen parantaa ihmisten terveyttä, joten tämä on positiivinen asia. Tiedetään kuitenkin, että on tiettyjä teknisiä toimenpiteitä, joita voitaisiin myös alustaa Euroopan unionissa, ja mikäli nämä voitaisiin ottaa vielä mukaan tähän pakettiin, niin tämä voisi vielä parantaa elinjään odotetta. Eurooppalaisilla olisi pidempi ja terveempi elämä. Lisäksi tiedetään, että nämä nyt esitetyt paketit ovat kaukana asetetuista EU-tavoitteista seitsemännessä ilmanlaatupaketissa. Lisäksi tässä ei täytetä vielä WHOn antamia suosituksia ilmanlaadun suhteen. Paljon voidaan siis vielä tehdä ilmanlaadun ja ihmisten terveyden parantamiseksi. Ilmanlaatu on erittäin suuri riskitekijä ihmisten terveydelle maailmanlaajuisesti, mutta myös Euroopassa. Ilman saasteet vaikuttavat erittäin suuresti sairauksiin, verenkiertosairauksiin, hengityselinsairauksiin, keuhkosyöpään. Tieteellinen tieto on nyt melko runsasta. Tiedetään, miten ilman saaste vaikuttaa terveyteen ja tiedetään kuinka monta kuukautta kukin menettää ilmansaasteesta johtuen. Eurooppalaiset, eurooppalaisten altistumista ilmansaasteelle tulisi vähentää, jotta voitaisiin parantaa kansalaisten terveyttä. Ja kaikki altistumisen vähentäminen parantaa elinjäänodotetta. On kriittistä, että päästöjä voidaan vähentää ja tekniset toimenpiteet ovat olemassa ja ne on mahdollista panna täytäntöön. Toivon, että erittäin paljon tehdään, jotta kaikkien eurooppalaisten elämää voidaan parantaa. Näihin sanoihin kiitos paljon. Thank you very much. Um, we're going to move... Kiitoksia sitten ympäristönäkökulmaan ja miltä ilmanlaatutilanne näyttää Euroopassa, joten haluaisin esitellä teille Krister Ogrenin. Hän johtaa ilmansaasteiden ja ilmastosihteeristö Göteborgista. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Minun järjestöni on myös aktiivinen jäsen Euroopan ympäristötoimistossa, joka tässä juhlisti 40 vuosipäivänsä täällä Brysselissä, joten minulla on ollut muitakin tilaisuuksia tällä viikolla. Tässä on kuva tästä ajojahdista kohti vuotta 20, 2030 tavoitevuotta. Hiukan kertoisin, mitä olemme jo kuulleet. Meillä on pitkän aikavälin tavoitteita siitä, että ei pitäisi mitään huomattavia kielteisiä vaikutuksia tai riskejä olla kansanterveyteen tai ympäristöön. Tämä liittyy seitsemänteen ympäristöpuiteohjelmaan ja tämä tavoite oli myös osa kuudetta ympäristö, ympäristötoimintaohjelmaa tämä menee takaisin 90-luvulle saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että tarkastelemme sitten tieteelliseltä kannalta, mitä tulee terveydensuojelun saamme ohjeistusta WHOlta ja sitten tieteellistä tietoa ekosysteemin suojelusta saamme eri lähteistä tietoa, kun perustaa, kehitään tietoa kriittisistä kuormituksista koskien ekojärjestelmiin. Tämä liittyy, millä, millä tasolla pitää päästä, jotta voidaan suojella ympäristöä ja se terveyttä. Olemmeko päässeet tänne, emme suinkaan, mutta olemme tiellä sinne päin. Ongelma vanhat että menemme liian hitaasti. Tässä on päästövähennykset eri ilmansaasteiden kohdalla Euroopan unionissa vuodesta 1990 tähän päivään saakka. Tiedot ovat ympäristövirastosta. Rikkipäästö ovat huomattavasti laskeneet viime vuos, viimeisen 20-30 vuoden kuunnella. Rikkipäästöt 80-luvulta olle ovat vähentyneet lähes 90 prosenttisesti. Sitten typenoksidit 50-60 prosenttisesti prosenttisesti. Sitten Amerikan kohdalla on vain yhdellä kolmanneksella vähennetty, jos suunnassa vähennyksestä johtuu siitä, että on uudelleen muutettu maatalousjärjestelmään vuoden 1999 jälkeen, joten paljon mittauksiakaan ei ole ikävä kyllä vielä tehty ammoniakin kohdalla. Sitten nopea katsaus, yleiskatsaus. Terveyshän kuuluu ympäristökysymyksiin, joten toistan hiukan terveyteen liittyviä seikkoja, mutta jos hyppäämme tästä ja katsomme apamoitumista rikin ja typenoksidien nitraattien rooli ekosysteemissä, vesistöissä. Tällä hetkellä se ollaan, on ylitetty kriittisiä kuormituksia yli tällaisella alueella kuin 120 000 neliökilometriä, lähes 10 prosenttia koko ekosysteemeistä meidän pitäisi myös muistaa, että historiallinen vahinko, jota on syntynyt happamoitumisesta, jota on syntynyt viimeisen 45 vuoden, vuoden aikana, ei ole mihinkään häipynyt, menee vuosia, vuosikymmeniä, useita vuosikymmeniä ennen kuin luonnonjärjestelmät palaavat kestäville tasoille. Sitten rehevöityminen, se, se johtuu, että käytetään liikaa nitraatteja, maataloudessa ja ne joutuvat sitten vesistöihin, meriin. Meillä on noin yksi miljoona neliökilometriä maa-aluetta, lähes kaksi kolmasosaa alueesta, joka on liikaa rehevöitetty nitraateilla ja vieläkin suuremmista luvuista, jos puhutaan Natura 2000. Sitten on otsoni, maan tason otsoni, se heikentää metsätaloutta ja tuhoaa tyyppisiä haavoittuvaisia kasvistoja. Otsoni vaikuttaa myös maatalouden satoihin ja erilais, maatalous, maatalousviljely vaikuttaa otsoon, niin samoin materiaalit voidaan vahingoittaa myös kulttuuriperintöä. Tästähän emme yleensä puhu paljon, eikä tätä ole hyvin mitattu mitenkään. Kannattaa vähentää päästöjä Tämä kuva osoittaa kehityksen, kun on ylitetty, ylitetty kriittisiä kuormituksia miten ilmastot ovat liikaa ekosysteemiä. Tämä koskee koko Eurooppaa, ei vain 28 EU-valtiota. Nämä luvut eivät ihan vastaa näitä aikaisemmin nähtyjä. Rikkipäästöt olivat huipussaan 80-luvulla ja voidaan nähdä 80-90 prosenttinen vähentyminen näissä päästöissä ja samoin typen oksidien kohdalla 90-luvun alusta tähän asti on vähän, tämä näkyy tässä happamoitumuslinjan laskemisessa. Typenoksidit ja ammoniakki ovat hiukan vähentyneet 90-luvusta ja voidaan tässä nähdä myös parannuksia, mitä tulee kerrostumiin alueilla, joissa ei enää ylitetä kriittistä kuormitusta Joten jos saadaan päästö alas, luonto reagoi, niin kuin äsken huomasimme, että terveyden kanssa on samoin terve. Terveys reagoi nopeammin, mutta ympäristökin kyllä reagoi aikana myönteisesti. Kun tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta, tässä on kuvat maantieteellisestä alueesta, mitä tulee rehevöitymiseen, happomoitumiseen. Tässä on liikaa nitraatteja, happamoitumista vuonna 2030 komission analyysin mukaisesti, se näkyy tässä alapuolella, parannus olisi vuoteen 30 mennessä, jos tehdään vain se, mitä on, mistä on jo tähän mennessä päätetty, jota nyt voidaan toteuttaa lainsäädännön mukaisesti. Joitakin parannuksia saadaan aikaan, mutta se ei kyllä todellakaan riitä siihen, että saavutetaan pitkän aikavälin tavoitteet. Mitä tulee terveyteen, sama skenaario, tämänhetkinen tilanne tässä vasemmalla ja sitten peruskenaario 2030 oikealla. Voitte nähdä eniten kärsineet alueet hiukkasista, nämä mitä tummempia alueita. Siellä on, näillä alueilla on yleensä erityis- erityisen paljon päästöjä. Tässä on hiukan monimutkaisempi kuva kuin aikaisemmat, mutta samasta on kyse. Yli 90 prosenttia kaupunkiväestöstä altistuu hiukkasille eh, otsanekehässä se vahingoittaa ihmisen terveyttä. Eikö meidän pitäisi pystyä ratkaisemaan täm, nämä asiat ke- kaupunki kaupungilta? Jossain määrin voimmekin ja jokaisen alueen täytyy ryhtyä toimiin, mutta se ei vielä riitä. On hiljattainen raportti jälleen komission konsultointiyritykseltä, joka osoittaa eri lähteiden vaikutuksen, siis mistä näitä hiukkas tasoja tulee kaupunkialueilla eri jäsenvaltioissa. Otin esimerkkinä Alankomaat, se ei ole mikään keskivertoesimerkki, se on yksi ääriesimerkistä, mutta voidaan nähdä, että tässä toisella linjalla, missä puhutaan, on sana international, kansainvälinen, niin siinä näkyy osa hiukkasten keskittymästä keskimääräisesti kaupunkialueilla Alankomaissa. Näitä hiukkasia tulee maan ulkopuolelta, rajojen ulkopuolelta, joten erityisesti näillä alueilla yli puolet hiukkastasosta on peräisin kyseisen maan ulkopuolelta, joten ei ole mitään keinoa, millä alankomaat itse voi muuttaa, vaikuttaa tähän ongelmaan. Tässä tarvitaan koordinoitua kansainvälistä toimintaa ja monet kaupungit ympäri Eurooppaa, niissä on varsin paljon hiukkasia ja otsoneja erityisesti lähteistä, jotka ovat oman maan ulkopuolelta, joten pitää yhdistää sekä paikallinen että kansainvälinen toimiminen, jotta saavutetaan toivottava Tästä voitte nähdä skemaattisen kuvan ehdotuksesta vuoteen 2030. Tässä on tämä mm, perusskenaario, jo, millä päädymme, jos teemme niin kuin nyt lainsäädäntömäärää. Komission ehdotus muuttaa päästöjä alaspäin ja myös vaikutukset vähenevät jonkin verran. Ei mennä ihan sinne asti, että käytetään ryhdytään kaikkiin toimiin, joihin teknisesti mahdollista, eikä todellakaan päästä pitkän aikavälin tavoitteisiin. Haluan Haluaisin täällä nyt seisoa ja heilutella käsiä ja näyttää teille yhden asian. Nämä ennusteet tehtiin ennen kuin EU päätti uusista tavoitteista ilmastopolitiikassa. Tämän vuoden lokakuussa EU päätti, että mennään 40 prosentin hiilidioksidin tavoitteesta, tavoitteeseen ja vahvistetaan energiatehokkuutta ja vahvistetaan tavoitetta, joka koskee uusiutuvia energianlähteitä. Kun näin tehdään, niin silloin automaattisesti vähennetään, jos tämä kaikki täytäntöön pannaan niin kuin pitäisi, niin silloin automaattisesti vähennetään myös äh, rikki päästöjä, hiukkaspäästöjä, typenoksidin päästöjä. Ja tämä muuttaisi perusskenaariota, näette sen täältä alaspäin. Se muuttaisi myös MTFR-linjaa alaspäin koska jos perusura on alempana, silloin saavutetaan enemmän, kun ryhdytään lisäteknisiin toimenpiteisiin. Se, mitä komission kuulemiskierros on osoittanut, ja tämä on tärkeää myös Euroopan parlamentille, että voidaan saavuttaa komission ehdotus tavoite alhaisemmalla hinnalla kuin aikaisemmin olisi maksanut se, että oltaisiin vain sovellettu perusskenaariota. Nyt voisin sanoa, että voidaan toimia kunnianhimoisemmin, että tästä alhaisemmalla hinnalla kuin on oletettu. Tämä on myös raportissa. Tässä on komission ehdotus. Olemme nähneet tästäkin tiivistelmän. Tässä on päästövähennykset ja tiivistetty säästöt verrattuna entiseen ilmastotavoite peruslinjaan noin kolme miljardia vuodessa ja hyöty kymmenkertaista. Kolme miljardia voi tuntua paljolta rahalta ja se onkin iso määrä rahaa, mutta jos kolme miljardia vuodessa annetaan koko EU-väestölle, niin puhutaan kuudesta eurosta per vuosi per kansalainen, joten ei tämä niin dramaattista ole kyllä. Ja hyödyt, joita saavutaan, ne ovat todella paljon suurempia – Tästä voimme nähdä ympäristötulokset johtuen komission ehdotuksesta vieläkin vuoden 2030 mennessä, jos tätä ehdotusta noudatetaan olisi vieläkin lähes 20 000 ennenaikaista kuolemaa, hiuk- tai 304 000 ennenaikaista kuolemaa. Edelleen niin ihmisiä altistettaisiin liikaa nitraateille ja edelleenkin terveydellisiä vahinkoja olisi se maksaisi jo kahdesta kuuteen miljoonaan vuodessa. En usko, että tämä on hyväksyttävä taso tavoitteelle ja voidaan myös nähdä, kuinka kaukana olemme pitkän aikavälin tavoitteesta, jos sovelletaan vain tämäksi lainsäädäntöä. Ja oikealla sitten nähdään, jos toteutetaan kaikkea, kaikkia teknisiä toimia, joita on käytössä, eikä muuteta mitenkään muuta käyttäytymistä toimintaa sitten viimeiseen kalvoon loppupäätelmiin pää, loppupäätöksenä voisin todeta, että terveyshaitat, ympäristöhaitat ovat aivan liian suuria ja jatkossa 20-30-luvullakin liian korkealla tasolla sekä komission ehdotuksen jälkeen että tämänhetkisen lainsäädännön valossa. Uskon, että EU-politiikan pitäisi pyrkiä saavuttamaan pitkän aikavälin ympäristötavoitteet, joista sovittiin jo 20 vuotta sitten Jotta päästäisiin tänne, ei tarvita vain kansallisia päästörajoja ja direktiivejä. Tästä täytyy saada aikaan myös alakohtaista lainsäädäntöä, että varmistetaan se, että päästöjen vähennykset toteutuvat kaikkein tärkeimmällä sektorilla, ei vähiten maataloudessa, joka junnaa jäljessä. On yksi sektori, joka ei kuulu ollenkaan tähän direktiiviin, nimittäin kansainvälinen, äm, kansainväliset kuljetukset. Täällä on mukana eri päästöjä. Sitten kotitalouksien polttoaineet ja muita. Ja eikä riitä, että ryhdytään vain teknisiin toimenpiteisiin. Meidän pitää tarkastella kokonaisia toimintaloja. Ilmastopolitiikka on todella tärkeää myös ilmansaasteiden kannalta katsottuna. Se on sinällään tietysti jo tärkeää, niin kuin te hyvin tiedätte itsekin, mutta meidän pitää tarkastella myös energia-, liikennepolitiikkaa ja maatalouspolitiikkaa aivan erityisesti, jotta varmistamme, että näihin päästövähennyksiin päästään ja päästään aikanaan. Tässä vielä pieni mainos tänne loppuun. Kiitos. Thank you. Thank you, Mr. Algren. Kiitoksia, herra Ogren. Kiitoksia teille molemmille. Pidätte kiinni hienosta aikataulusta. Sitten siirrytään kysymyksiin jäseniltä. Rova Meisner. That's really quick. Thank you. Um... Se meni hyvin nopeasti, kiitos. Onko teillä lukuja liittyen ilmansaasteisiin, jotka ovat peräisin laivoista? Tätä hän ei käsitellä tässä tai seuraavassa paneelissa. Pohjois-Euroopassahan ensi vuoden alusta lähtien typpioksideita ja rikkipäästöjä vähennetään ainoastaan 0,1 prosenttia rikkiä Itämeren ja Pohjanmeren alueella. Se on vielä kolme ja puoli Välimeren alueella. Eli onko teillä lukemia laivojen aiheuttamista ilmansaasteista – eri rannikkoalueilla Euroopassa? Um, I can't run you the specific numbers in kilotons from my head. Voi suoraan antaa mitään kilotonnilukuja suoraan päästä, mutta ajatellaan historiallisesti vuodesta 80-luvulta eteenpäin rikkipäästöt ovat vähentyneet yhdellä kolmanneksella, sitten typenoksidit kahdella kolmasosalla, mitä tulee meriliikenteeseen ja muutkin päästöt ovat vähenemässä. Me voimme poistaa rikkipäästöjä yleisesti ottaen lähtien liikkeelle Pohjois-Euroopasta ensi vuonna huomattavasti 90 prosenttinen vähennys jo sitten vuonna 2020 myös lounais Atlantilla, Mustalla merellä ja niin edelleen, koska silloin 0,5 prosentin raja tulee esille, mutta vieläkin voidaan vähentää typenoksidien määrää teknisiä mahdollisuuksia on USAssa. On alue, jolla valvotaan typenoksia. vuodesta 2060. Uusien laivojen pitää vähentää näitä päästöjä 80, 80 prosentilla. Siihen pystyttäisiin täälläkin, mutta pitäisi vain määritellä ne merialueet e, e, Euroopan ympärillä tällaisiksi suojelualueiksi. Olisi hienoa, että voisimme laajentaa ry, äh, rikkialuetta ei vain pohjoisalueella, vaan myös eteläisemmille alueille ja merialueille, koska se vaikuttaisi vieläkin paremmin terveyden ja ympäristön kannalta. Um, thank you very much. Um, Kiitoksia. Pyydän anteeksi, että tuli myöhässä. Yksi asioista, jotka oma hallitukseni on ollut esille, on se, että ollaan huolissaan valvonnasta ja valtavista kustannuksista, jotka liittyvät valvontaan jäsenvaltioissa. No selvästikin nyt olette jo saanut paljon aikaan, koska teillä on lukuja jo kaikkialta Euroopasta. Voisitko kertoa jotain siitä, kuinka usein tätä valvontaa harjoitetaan – mitkä virastot sitä harjoittavat, koska jos valvontaa voitaisiin harjoittaa nyt, niin silloin nekin vaatimuksia ajatellaan, niin olisiko tämä sitten suuri taakka jäsenvaltioille täytäntöönpanon osalta? We already have an act directive. Meillä on jo direktiivi kansallisista päästörajoista, joka nyt tuli voimaan 2010, sitä sovittiin 2001, joten nyt on tämä valvontajärjestelmä, jolla varmistetaan, että nämä päästöt, joita voidaan valvoa, joista raportoidaan, niin se jo toteutuu. On myös Göteborgin pöytäkirja rajat ylittävästä ilmansaasteesta, tämä tällaista rinnakkaista lainsäädäntöä, joka ei kata pelkästään EU, EUta, vaan myös Pohjois-Amerikan ja muun Euroopan. Tämä tuli voimaan vuonna 1999 tarkistettiin vuonna koska 2012 nyt siihen liittyy sitovat päästövähennykset vuoteen 2020 mennessä, sitoumukset näistä kysymyksistä, ja EU on tämän allekirjoittanut, eikä sitä ole vielä ratifioitu, mutta oletan, että EU-maatkin tulevat tämän hyväksymään. Periaatteessa en näe mitään tai en tiedä minkälaista uutta valvontaa odotetaan, mutta se mitä komissio pyytää ehdotuksessaan, että pitäisi olla pidemmälle vietyjä kansallisia ohjelmia, että varmistetaan se, että päästövähennykset toteutuvat ja että pystytään suorittamaan jatkotoimia ja päästään näihin päästösitoumuksiin, mutta sitä, se ei oikeastaan ole kylläkään valvomista. Tietysti seuranta ja valvonta liittyy ilman laatudirektiiviin, mutta siitä sovittiin 2008 ja Tämän olisi pitänyt olla toiminnassa jo kauan sitten, joten en näe, mitä uudenlainen valvonta sitten maksaisi. Mutta tämä liittyy tähän uuteen ehdotukseen. Niin, kiitoksia. Meillä on täällä kyllä komissiostakin edustaja. En tiedä, haluaisitteko te kommentoida, mutta jos haluatte, niin kyllä voitte. Mutta jos tämä ei ole teidän erityisalanne, niin ei ole pakkokaan. Voitte vapaasti kieltäytyä myös. Mutta jos voitte hiukan antaa lisätietoja, siitä olisi kovasti hyötyä. Uh, thank you, Ms. Göring. Uh, well, actually... Kiitos. Ogren oli kyllä oikeassa. Uusi ehdotus ei tuo uusia seurantavelvoitteita, mutta se on linjassa nykydirektiivin olemassa olevien velvoitteiden kanssa. Kiitos. Uh, Keith. Kiitos ja Keith. Um, and thank... Kiitoksia. Kiitos kummallekin puhujalle. Kysyisin näistä hiukkasasioista. WHOn tavoitteet ovat erilaiset, ovat 2,5, paljon tiukempia kuin Euroopan lukemat. Onko näin edelleen ja voisitteko arvioida sitä, miten voidaan siirtyä tästä tilanteesta sinne, missä meidän pitäisi olla. Ja kun puhutaan hiukkasista, ultrapienet hiukkaset, en tiedä onko se mainittu näissä raporteissa tai onko syytä miksi se ei ole siellä, mutta olen kuullut, että se vaikuttaa huomattavasti terveyteen. Ja onko teillä ajatuksia siitä, miten tähän voitaisiin puuttua? Thank you very much for the question. Kiitoksia kysymyksestä. Olette kyllä aivan oikeassa. Ero WHOn suosituksista, jotka liittyy pienhiukkasiin, se on 10 mikrogrammaa päivässä, kun taas EU-ssa standardi raja-arvo, joka tulee käyttöön ensi kuussa, on 25 mikrogrammaa joten huomattava ero. WHO on todisteet ja tietäiset todisteet, joita on saatu tieteen avulla, se on kyllä aika vakuuttavaa tietoa. Me tarkastelemme siten, miten hiukkaset, kun niitä hengitään sisään, miten ne johtavat verisuonitaikauksiin. Keuhkosyöpään se näkyy Euroopassa, USAssa, siellä tasot ovat aika Me Pystymme siis seuraamaan 10 mikrogramman tasolla ja uudemmat tutkimukset tutkivat tilannetta jopa alle tämän tason, ja nekin johtavat terveydellisiin vaikutuksiin, joten who suositukset perustuvat puhtaasti tieteellisiin tuloksiin, joita on saatu, mutta kun tarkastelemme EU-standardeja, olemme hyvin tietoisia siitä, että paljonkin tällä hetkellä asiasta neuvotellaan ja otetaan huomioon teknisiä mahdollisuuksia toimia, jäsenvaltioiden potentiaalia toimia ja mitä se maksaisi, jos tietyihin toimiin ryhdyttäisiin, joten on hiukan enemmän muitakin kysymyksiä, joita otetaan huomioon kuin nämä standardit, jotka ovat mukana lainsäädännössä. WHO-suositusten mukaisesti. Nehän eivät kuitenkaan ole juristi sitovia, nämä WHO-suositukset. Tämä selittää eron kahden raja-arvon välillä. Sitten toinen kysymys liittyy äärimmäisen, todella hienoon, hienon hiukkasen. Ne ovat paljon pienempiä hiukkasia kuin nämä pienhiukkaset 2,5 hiukkasta, josta me puhuimme, eikä ole mitään Euroopan laajuista seurantaa näistä äärimmäisen hienoista hiukkasista. Tämä on aika monimutkaista pitkällä aikavälillä näitä mitata on tutkimuksia, joita on tehty ja ne osoittavat terveysvaikutuksia, mutta tämä on aika uutta tutkimusta vielä, joten ennen kuin on kunnolliset valvontajärjestelmät olemassa ja käytössä koko EU-ssa silloin, ja siltä voidaan todella toteuttaa ja voidaan tarkastella tätä asiaa hiukan syvällisemmin. Uskon, että tässä tarvitaan vielä lisätyötä. Terveyden kannalta tieteellinen yhteisö edelleenkin näkee pienhiukkaset, 2,5 kokoiset hiukkaset päähiukkasina joka on kaikkein relevantein terveyden kannalta, mutta varmastikin tulevissa tutkimuksissa turkastellaan näitä äärimmäisen hienoja hiukkasia ja niiden vaikutuksia myös. You also asked how to address them, if I... Ja kysytte myöskin, miten tähän voidaan puuttua. Tiedämme, että paras tapa toimia on, että rajoitetaan pakokaasujen hiukkasmääriä Tällä tavalla voidaan varmistaa, että on jonkinlainen hiukasten kiinniottojärjestelmä ja se parantaisi tilannetta huomattavasti. Brandi. Kiitoksesta herra, herra Brandi. Sorry for... Kiitos, pahoittelen, että saavun myöhässä. Kävin läpi nämä esitetyt kalvot ja toivottavasti en esitä kysymystä, johon vastattiin jo tämän esityksen aikana. Keskusteluissa on usein esillä suorat ja epäsuorat terveyskustannukset, elinaikaiset kuolemat, mutta on myös asia, joka mielestäni on vielä tärkeämpi tai ainakin yhtä tärkeä. Se, kuinka tämä vaikuttaa elämänlaatuun, kuinka ilman saastet vaikuttavat elämänlaatuun. Mikäli lapsi ei pysty urheilemaan ollenkaan, johtuen keihkosairauksista, joka johtuu ilmansaasteesta, niin tämä vaikuttaa erittäin vakavasti, erittäin suuresti elämänlaatuun. Teillä on varmastikin tähän liittyviä tietoja myös. Onko tämä mitattavissa oleva asia? Kenties tästä voitaisiin mainita muutama sana. Kiitos. Thank you for the question. You're, you're... Kiitos kysymyksestä. Olette aivan oikeassa. On olemassa enemmän tietoa ennenaikaisista kuolemista, koska tietystikin Tätä voidaan helpommin mitata. Meillä on viralliset kuolema, äh, äh, kuolemarekisterit kaikissa tai väestörekisterit ja voimme todellakin asettaa numerot, nämä dramaattiset numerot tietojen kohdalle, mutta on paljon hienovaraisempiakin terveysvaikutukselta. Aivan oikeasti ihmiset, jotka kärsivät ilmansaastista lapset, joilla on astma, eivät voi mennä ulos leikkimään kavereidensa kanssa tai muut haavoittuvat väestöryhmät, vanhukset, he monta kertaa kärsivät paljon saasteista, ilmasaasteista, varsinkin jos on helleaalto samalla. Tämä yhdessä voi aiheuttaa varsin huomattavia ongelmia tiettyille väestöryhmille. Tämäkin on sellainen asia, jolla on valtavasti merkitystä monillekin ihmisille. On paljon vaikeampi määritellä tätä kuitenkin ikävä kyllä, koska nämä vaikutukset ovat paljon hienovaraisempia. Joitakin tutkimuksia on tehty, ne ovat tarkastelleet näitä vaikutuksia. Yksityiskohtaisiakin tutkimuksia on mitattu lasten keuhkojen toimintaa, kun he, heidät altistetaan otsonin, suurelle otson, otsonin määrälle savusumupäivinä. Tällaisia tutkimuksia on tehty ikävä kyllä kun pitäisi tällainen valvonta-arvo antaa, antaa niin se kyllä on osoittautunut erittäin vaikeaksi. Ja kollegani äh, mainitsikin e-, esityksessään että kun me tarkastelemme näitä valvonta-arvoja, joskus ne yliarvioivat hinnat ja aliarvioivat hyödyn, ja se on aivan totta. Me keskitymme vain ennenaikaisiin kuolemantapauksiin, emme tarkasta kaikkia muita terveysvaikutuksia, joilla on myös äärimmäisen suuri merkitys koko yhteiskunnalle, mutta tietenkin myös yksilötasolla yksilö, ö, yhteiskunnassa. Me kes, keskitymme tavallaan tähän huippuongelmaan vaan, mutta sen alapuolta löytyy vielä paljon muuta. Mrs. Mrs. Darley, and then we'll come back to you. Rova Stalia. During the discussion it was mentioned... Yhdessä vaiheessa keskustelua mainittiin eräs ala, jota ei ole säännelty, ja kyseessä on varustamon ala, mutta on myös toinen ala, jota, jotka ovat vaikuttamassa ilmastonmuutoksen ja ilmanlaatuinen. kyseessä on ilmailuala voidaan sanoa, että sitä on säännelty, mutta tehdäänkö tässä riittävästi, että puututaan näihin ilmailualan aiheuttamiin päästöihin. Se on asia, joka nousee usein esille. Kiitos. Olen katsonut näitä lukemia, kuinka paljon tämä vaikuttaa saastumiseen, niin ilmailuala ei ole suurimpia syyllisiä. Tietysti sieltä tulee hiukan saasteita, mutta valtaosa il- ilmaston saasteista tapahtuu korkealla ilmassa, ja siellä ylhäällä sillä ei ole niin paljon merkitystä. Ja jos katsotaan vaikka vaikutusten arviointeja joidenkin suurten lentoasemien laajentamiseksi, niin suurimmat päästöt eivät tule lentokoneista, vaan autoista, jotka tulevat lentokentälle. Sieltä tulee paljon enemmän päästöjä kuin varsinaisesti lentokoneista jos katsotaan sitten maatason vaikutuksia. Yeah, thank you. Two short Niin, kaksi kysymystä vielä. Te sanoitte, että lähinnä kaupungit keskittyvät näihin ilman saasteongelmiin, se on loogista, koska siellä on paljon ihmisiä ja muuta. Ja onko jotain hyviä esimerkkejä kaupungeissa, joissa ilmanlaatu olisi huomattavasti parannettu? Ja itse en ole Alankomaissa, mutta sanoitte, että Alankomaissa yleisesti on huonompi ilma kuin muilla alueilla. Mistä se johtuu? Johtuuko se naapurimaista, merestä vai siitä, että he ovat veden, merenpinnan alapuolella? Ei tämä minua kiinnostaisi. I think we both can have a go at this one because it necessarily involves a... Kenties me molemmat voisimme tähän vastata. Tähän liittyy tietty määrä spekulaatiota. No, Alankomaissa on runsas. Tämä päästöt ovat varsin tiheitä. Tässä on Länsi-Saksa Belgiaa lähettyvillä ja erittäin vilkkaasti liikennöity vesiväylä, joten tässä on runsaita, runsaasti eri päästöjen lähteitä Alankomaiden ulkopuolella. Lisäksi on ammoniakkipäästöjä runsaasta maanviljelystä. Tätä yhdistetään – sul, rikidioksidi ja typpioksideihin. Ja tämä lisää pienhiukkasten määrää. Joten kaikki nämä eri tekijät johtavat siihen, että pienhiukkasia on erittäin paljon. Eli on erittäin paljon eri saastuttajia. En ole koskaan verrannut ilmanlaadun muutoksia kaupungeissa, mutta on olemassa ympäristöviraston toimittama ilmanlaatu, opas, city ranking guide. Jos tämän googlaan, niin voi katsoa, mitkä kaupungit ovat tehneet eniten, ja se voi tuoda esille hyviä käytäntöjä jota kaupungit voivat valjastaa käyttöön. Kiitos. Voin lisätä, että paljonkin hyvää tietoa löytyy Euroopan ympäristövirastolta ja tässä tarapuolista mm, löytyy tietoa kansallisista tasoista. Ehkä ei välttämättä eri kaupungeista, mutta kannattaa todellakin tarkastella maantieteellistä vaihtelua ja tasoja eri saastuttajien kohdalla. Se on varsin hyödyllistä, jos haluaa tietoja trendeistä suuntauksista. Sitten herra Pietso. Thank you very much. I would like to... Mm, Kiitoksia. Haluaisin esittää kysymyksen WHOn edustajalle ja sitten toisen, toiselle paneelin jäsenelle. Me tiedämme, että ennenaikaisten kuolemien määrä johtuen ilmansaasteesta on korkea, yli 300 000 vuositasolla. WHOn edustaja mainitsi, että se johtuu lähinnä keuhkotaudeista. No tietysti hiukkaset ovat tärkeä syy ja sydän- ja verisuonitaudit myös ovat merkittävä tekijä, mutta entä sitten syövät? Syöväthän ovat nykyään epidemioita, eli onko mitään raportteja, joissa olisi otettu huomioon päästöt, ja erityisesti puhun nyt bensopyriinistä. Me tiedämme, että on tupakoiden vastaisia kampanjoita, ja tuloksena on, että keuhkosyöpää esiintyy nyt vähemmän. Sitten bensopyreen, joka on peräisin teollisuudesta, se on yksi kysymys. Ja sitten toinen kysymys. Sanottiin, että maatalous on suuri saastumisen lähde. Ehkä se on yllättävä ensinäkemältä. Maataloutta on pidetty puhtana, mutta ehkä näin ei olekaan. Eli mitä saasteita maataloudesta tulee? Tietysti hyppeä, typpeä ja kaliumia tulee lannoitteista, mutta onko maataloudessa muita tekijöitä, jotka kielteisesti vaikuttavat ympäristöön? Mehän tiedämme, että on rehevöitymistä vesialueella esimerkiksi. Kiitos. I just want, can I... Kiitoksia. Voinko lisätä hiukan tähän kysymykseen, koska ajattelin kysyä jollain rehevöitymisestä. Rehevöitymisestä lähestymistä ole käsitellyt vedensaasteiden kohdalla ja olisi kiinnostavaa, jos voisitte teknisesti selittää, miten se sitten vaikuttaa ilmansaasteisiin. Thank you very much. I, I will, uh... Kiitoksia. Vastaan tähän ensimmäiseen kysymykseen, mitä tulee eh, hiukkastaakaan merissä. Puhuit erityisesti eh, verisuonitaudista, hengityselintäsairauksista, keuhkosairauksista. On tärkeää ymmärtää se, että meidän yhteiskunnassamme on verissuonitauteja. ja me tarkoitamme äh, sydänkohtauksia. It actually, because air pollution is related and actually can... Äh, yksi syistä äh, verisuonitaudelle johtuu päästöstä. Tämä on yksi pää terveysvaikutus, jota syntyy päästöistä äh, Suuri osa kuolemantapauksista johtuu tästä. Sitten äh, keuhkosyöpätyö on myös tärkeä, mutta luvut ovat paljon alhaisempia. Globaalisti puhutaan noin 6 prosentista ennenaikaisista kuolemista johtuen ilmansaasteiden vaikutuksista ja keuhkosyövästä. Tämä johtuu siitä, että on paljon vähän ihmisiä, jotka kärsivät äh, keuhkosyövästä kuin verisuonitaudista. Silti tämä on varsin huomattava. On aivan totta, että venso tämä aine on yksi perusaineista tässä ilmansaasteen sekoitteessa, jota, josta sitä voidaan syyttää. Okay, um, when it comes to agriculture's contribution to emission, mitä tulee maatalouden vaikuttamisesta ilman saasteisiin, niin 90 prosenttia kaikista ammoniakkipäästöistä ähm, ilmaan johtuu äh, maanviljelystä. Osa tulee sitten liikenteestä tai muiden polttoaineiden käytöstä, mutta ennen kaikkea lannan käsittely ja levittäminen, lannoitteiden käyttö päästää ja ilman. Lisäksi maanviljely tuottaa noin puolet kaikista metanipäästöistä, mutta nyt en ole kyllä sataprosenttisen varma, mutta eri tavalla metaanipäästöjä maanviljelykyllä aiheuttaa. Ja 50 prosenttia kaikista pienhiukkaspäästöistä johtuu maanviljelystä ja tämä liittyy ennen kaikkea siihen, että poltetaan heinää olkia pellolla. Ja rehevöitymiseen, niin se, että lisää tyyppejä ekojärjestelmään, niin se muuttaa ravintoarvoja maaperässä ja tietyt eliöt pystyvät elämään ainoastaan ravinne sellaisessa ympäristössä, jossa on vähän ravinteita tai typpeä. Tämä siis muuttaa elinympäristöjä. Joten jos lisää typpeä elinympäristön niin tietyt kasvit, kuten nokkoset, pärjäävät hyvin, ja nämä sitten tukahduttavat muut kasvit. Tämä vähentää biodiversiteettiä, eliölajit vähenevät, ja kasvillisuus tulee sellaisten kasvien valtamaksi, jotka pärjäävät runsastyyppisissä ilmast- ympäristöissä tietyissä ilmastoissa, alkilmastoissa tai muissa ekosysteemeissä, jotka, on tuho, jotka ovat tuhoutuneet vuosien saatossa, niin nämä ovat herkempiä kuin muut ekosysteemit sille, että näissä typpi lisääntyy. Ennen kaikkea vaikutus on se, että biodiversiteetti vähenee. Viimeinen kysymys Keithiltä. Um. Kiitoksia. Niin, ajattelen hiukkas, hiukkasia ympär, kaupunkiympäristöjä ja haluaisin teiltä kommentteja ja näkemyksiä sen suhteen, miten hyödyllistä on käy, vähentää tai kieltää dieselimoottorit – kaupunkialueilla. Mitä hyötyä siitä, siitä saattaisi olla, koska minusta näyttäisi siltä, että hiukkaset ovat kaikkein suurin tappaja ö, typenoksidien rinnalla. Ja sitten kun ajatellaan dieselmoottoreita, niin sieltähän niitä sitten tulee hiukkasia. I can start by saying... Voisin aluksi sanoa, että kansainvälinen syöpätutkimusvirasto, joka on WHOn alainen, se on tarkastellut hyvin läheisesti dieseliä ja on määritelty sen karsinogeeniksi. Eli molekyyleistä tiedämme, miten se vaikuttaa terveyteen ja se voi vaikuttaa merkittävällä tavalla terveyteen. Ja tämä on osa ilman saasteita kaupungeissa, eli tämä täytyy ottaa tietysti huomioon. Thank you. So I'd like to say thank you again. Kiitoksia. Haluaisin jälleen kiittää molempia panelisteja tästä ensimmäisestä osuudesta. Sitten seuraavaan paneeliin esityslistalla. Nyt meillä on kolme puhuja. Pyydän teitä tulemaan tänne eteen ja kiitän teitä kahta vielä uudestaan. Thank you. So for the second session. Sitten tämä toinen paneeli, alakohtaiset ympäristölliset ja sääntönuorittamiskysymykset ilman laadun valvonnassa. Ensin puhutaan mahdollisuutta vähentää tieliikenteen päästöjä ja parantaa ilmanlaatua. Tämä liittyy aikaisempiin kysymyksiin. Täällä on paikalla Klaus Land. Hän tulee Euroopan autovalmistajien järjestöstä ASEAsta – ja hän koonnoi ajopäästöjä Daimler AG Stuttgartissa. Olkaa hyvä. Yeah, thank you very much, Ms. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että teollisuuskin saa mahdollisuuden selittää, mitä on tehty tähän mennessä ja tietysti myöskin, mitä haluamme tukea. Tämä liittyy näihin aikaisempiin esityksiin, eli miten voidaan auttaa parantaa ilmanlaatua. Ensimmäinen kuva. Tämä oli mukana aikaisemmassakin esityksessä. Eli tästä näkyy, mitä on tehty tähän mennessä, jos katsotaan eurooppalaisia päästöstandardeja, dieselin, typpioksidien ja bensan osalta – ja vasemmalla on henkilöauto, päästöt viimeisen kymmenen vuoden ajalta. Ja oikealla puolella on sitten kuorma-autojen lukemat. No, tärkein viesti ja suuri parannus on se, että uusien autojen päästöjen rajoitettu ja raskaissa hyötyajoneuvoissa samaten, mutta Täytyy muistaa se, mitä kuulimme äskeisessä esityksissä. Eli kyse ei ole ainoastaan näistä päästöistä, joita hallitaan, vaan täytyy muistaa myöskin päästöt, jotka liittyvät todelliseen ajoon. Ja mehän tiedämme, että tätä nyt tarkastellaan raskaiden hyötyajoneuvojen osalta. Meillä on kannattavia, kannattavia päästömittausjärjestelmiä, ja tämä on nyt osa tätä esitelmää. Eli miten tämä kannettava mittausjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön henkilöautojen osalta. Saatatte tietää, että tällä hetkellä komissio tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden ja teollisuuden kanssa ja miettii todellisten ajopäästöjen sääntelyä. No miksi tätä tarvitaan? Tästä puhuttiin jo aikaisemmissa esityksissä. Tämäkin on osa puhtaan ilman hanketta. Ja siellähän on mainittu, että meillä pitää olla uusia testimenettelyitä, jotta voidaan määritteellä typpioksidipäästöt tavallisen ajon aikana. Riippumista lähteistä on jo kuultu, mitä on tapahtunut tähän mennessä. Jos katsotaan vuotta 2000, euro 3 ajoneuvo, se on 0,5 standardi, eli 500 milligrammaa per kilometri. Ja sitten toisella puolella ovat toiset todelliset päästöt. 2014 standardi on 80 milligrammaa. Eli tämä oli hyvä askel eteenpäin. Eli 500 laskettu 80, mutta samanlaista vähennystä ei ole tapahtunut todellisissa päästöissä. Eli tätä me haluamme nyt työstää. Meillä on hedelmällistä ja myönteistä vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa, jotta asetus saataisiin voimaan mahdollisimman nopeasti, jotta voimme kehittää autojamme näitä tulevia asetuksia silmällä pitäen. No mitä tässä asetuksessa sitten on? Kuten selitin, Ensin tarkoituksena oli viedä tämä raskaiden hyötyajoneuvojen mittausjärjestelmä henkilöautoihin ja mitata päästöjä ajon aikana näillä laitteilla. Vasemmanpuoleisessa kuvassa näkyy, siis tämähän on huomattava kuva, siis kaikkiin autoihin tällaista välineistöä ei voi asentaa – Eli siksi on tärkeää, että meillä on tämä asetus ja että meillä on tätä kehitystä, joka on jo johtanut hyvin kevyisiin, helposti kytkettäviin laitteisiin. Autoteollisuus on tätä halunnut, eli me olemme tehneet hyvin paljon kehitystyötä, jotta tämä saataisiin käyttöön mahdollisimman nopeasti uutta asetusta silmällä pitäen. Ja sitten kun näitä kannettavia päästömittausjärjestelmiä asennetaan, ne pitää kalibroida, jotta voidaan varmistaa, että arvot ovat oikeita. Sitten voi mennä julkiselle tielle ja sitten voi läpikäydä arvioinnin ja sitten täytyy vahvistaa päästöstandardit kahdella alalla. Toinen on kohtuullinen ala ja toinen on laajennettu. Se liittyy lämpötilan korkeuteen ja myöskin eri ajoolosuhteisiin. Tärkeitä pilareita uudessa asetuksessa ovat tietysti nämä reunaehdot. Meillä kaikilla on ehkä erilainen näkemys siitä, mitä on tavallinen ajo. Insinöörille tämä pitää määritellä selvästi. Ei pelkästään johtuen siitä, että haluaisimme yhtäläiset mahdollisuudet Eurooppaan, vaan meillä on vastuu siitä, että asetus hyväksytään – esimerkiksi myöskin Etelä-Koreassa ja niin edelleen. Eli tätä täytyy kehittää ja teollisuus tukee tätä. Toisaalta sitten tämä käyttöönotto ja aikataulu. Puhun siitä kohta tarkemmin. Eli miten haluamme tukea tämän asetuksen voimaanastumista. Ja sitten jos katsotaan tämänhetkisiä luonnoksia komissiosta, koskien tätä uutta kevyiden avoinavojen asetusta, niin sanoisin, että teollisuuden täytyy vähän ylisuorittaa tiettyjen päivämäärien osalta. Raskaiden ajoneuvojen osalta meillä on tällainen asetus. Siellä on konformiteettiarvo. Ja henkilöauto puolella ei tiedetä, sitoudutaanko siellä samanlaisiin arvoihin. Mutta kuten sanoin, meillä on tämä kevyt PEMS-järjestelmä, jonka avulla voidaan mitata näitä päästöjä. No insinööreille tärkein kysymys on, mitä tavallinen ajo tarkoittaa. Insinöörille on tärkeää tietää, puhutaanko ajamisesta ylämäkeen, onko auto lastattu täyteen vai onko se normaali ajo sitten ylämäkeen ajoa mahdollisimman nopeasti ja maksimi kuormalla tavallisessa eurooppalaisessa lämpötilassa. No, kun kynnysarvoja määritellään, niin sitten täytyy miettiä, mikä on asetuksen tavoite. Täytyy määritellä, mitä on tavallinen ajo. Eli voimme viitata tilastoihin niin edelleen. Mutta me uskomme, että tässä on kyseessä hyvin haasteellinen asetus, jos jaetaan tämä kahteen alaan toisella alalla. Siellä katsotaan yli 90 prosenttia ajosta. Ja myöskin sitten tällä toisella alalla on erityinen CF-tekijä laskettuna mukaan. Mutta meillä pitää olla selkeät reunaehdot, kuten sanoin. Tämä ei koske pelkästään meitä, vaan myöskin kolmansia osapuolia, jotka sitten testaavat ajoneuvot ja tämä koskee myöskin ulkomaita. Kun katsotaan yksityiskohtia ja siitä, miten voidaan täyttää tulevan asetuksen ehdot, niin tällä kuvalla haluamme antaa esimerkin, eli mitä tarkoittaa viime kädessä se, että täytetään samat ehdot kuin raskaiden ajoneuvojen. Autoa täytyy kehittää, Sanoisin, että pitää kehittää aivan uusi auto. Kaikkia punaisia osia täytyy muuttaa, koska asetuksessa vaatimuksena on tämä srd teknologia autoihin. Ja siksi näitä autoja pitää kehittää. Tästä voitte nähdä, että autojen kehittäminen tähän suuntaan, se vie noin viitisen vuotta. Mutta palaamme tähän kohta. Tarkoittaako se, että teollisuus vain haluaa lykätä asetuksen voimaanastumista? Sehän on tarpeellinen. Vastaus on ei. Me haluamme asetuksen käyttöön kahdessa vaiheessa, jotta saamme heti parannuksia ilmanlaatuun. Ja viime kädessä, kun näitä huomattavia laiteuudistuksia tehdään. Mitä sitten tarkoittaa uuden auton kehittäminen? Tämä on hiukan hankala kuva selittää pelkästään sanoilla, mutta teen parhaani. Eli keskimäärin tämä mallien elinkaari on noin 6-7 vuotta ja sen jälkeen teollisuus ihan kilpailunkin takia tuo markkinoille uuden ajoneuvon. Eli toisaalta tässä kehitetään ajoneuvoja, jotka täyttävät Euro 6-standardit. Kehitys alkoi noin vuonna 2008-2009. Niitä on nyt markkinoilla. Ja ne poistuvat markkinoilta noin vuonna 2020-2021. Näiden ajoneuvojen muuttaminen uuden asetuksen mukaiseksi tarkoittaa sitä, että pitää kehittää uusi ajoneuvo. Ja toisaalta tiedetään, että uusi malli tässä täytyy tämä työ tehdä kahteen kertaan. Ja kun sitten nämä muutokset saadaan yhdistettyä tähän malliin, niin se on sitten tämän mallin elinkaaren loppuvaihe. On mahdotonta tuottaa tämänhetkistä tuotantoa ennen vuotta 2018. Eli Ja se, mitä teollisuus pystyy tekemään, no tietysti mallit, joita tällä hetkellä kehitetään ja jotka on tarkoitus tuoda markkinoille 2017, niin näitä ajoneuvoja voidaan mukauttaa tämän asetuksen ensimmäisen vaiheeseen ohjelmiston muutoksilla, koska monissa ajoneuvoissa on jo tätä teknologiaa, jotta tämän asetuksen ehdot täyttyvät. Sitten, kuten selitin, ensinnäkin teollisuus tietää, että haluaisimme kehittää ajoneuvoja asetuksen suuntaan, se on selvää. Ja meillä on kaksivaiheinen lähestymistapa. Eli meillä on ensin välivaihe uusien ajoneuvojen osalta 2017 se on nyt aikataulu saman komissiolla. Ja sitten viimeinen vaihe, samalla kuin raskaiden ajoneuvojen osalta, niin suurin piirtein viiden vuoden kuluttua sen jälkeen, kun asetus on jo voimassa. Tällä hetkellä on nähty, että Tämä täytyy määritellä vuoden 2015 loppuun mennessä. Eli sitten aikataulu venyy, koska silloin puhutaan vuosista 2021-2022, eikä siihen ehditä vuonna 2017, ja siksi komission pitäisi saada tämä asetus voimaan jo ensi vuoden alussa, jotta voimme aloittaa kehityksen ja jotta päästään tähän vuoden 2017 tavoitteeseen. No sitten mitä saadaan aikaan tällä asetuksella? Oikealla puolella näkyvät nämä vihreät alueet. Se on skenaario, joka on nyt mallina. Jos asetus olisi voimassa vuonna 2016, niin silloin nämä hyödyt lykkääntyisivät – ja näkyy, että 2021 ja tässä ei ole tehty eroa näiden kahden eri ehdotuksen välillä. No, kaikki Saksan asemat eivät noudattaisi näitä standardeja. Eli kyse ei ole pelkästään henkilöautoista – vaan muillakin aloilla täytyy nyt mukautua tähän teknologiaan. Ja teknologiaa täytyy kehittää, jotta voidaan päästä näistä ongelmista eteenpäin. Eli teollisuus ei lykkää tätä asetusta, me tuemme sitä ja meillä on jo valmis paketti, voidaan osoittaa, että se on hyvin hyödyllinen. Siitä on hyötyä ilmanlaadun kannalta, mutta tietysti meillä pitää olla selkeä, selkeästi määritelty asetus, ja meidän täytyy puhua näistä reunaehdoista, jotka tällä hetkellä eivät ole osana ensimmäistä vaihetta. Se voidaan sitten osoittaa toisessa vaiheessa, kun on tehty vaikutusten arviointi. Ja totta kai voimme sitten toteuttaa ehdotuksemme vuoden 2017 osalta. Sitten vielä viimeinen sivu. Kiitos huomiostanne. Ja tässä näkyy, millaisia hyötyjä saadaan tosi asiallisten päästöjen osalta. Eli 2017 on sitten ensimmäinen vaihe. Tämäkin on huomattava parannus. Ja viime kädessä sitten jotain vastaavaa kuin raskaiden hyötyaineuvojen puolella. Thank you. Thank you, Mr. Land. Um, I'd like to... Kiitoksia. Nyt, herra Land. Sitten seuraavaan kohtaan, nimittäin maataloussektorin rooli päästön vähentämisessä. Täällä on paikalla Daniel Roger, joka tulee Sommin äh, maatalouskammarista Chambre d'Agriculture ja hänen on vastuussa energia-, ilmasto-, ilma-asioista. Hyvää iltapäivää kaikille. Siis Sommin maatalousjärjestöstä, joka edustan koko Ranskaa, tai se edustaa Ranskaa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tulen tänne puhumaan ympäristökysymyksistä Euroopan parlamentissa. Maatalous, niin kuin olette hyvin ymmärtäneet, liittyy todellakin näihin kysymyksiin varsin suoraan. Maatalous on aina ollut hankala aihe ympäristön kannalta, se pitää ihan suoraan todeta, mutta ei se ole mikään syy sille, etteikö pitäisi pohtia näitä kysymyksiä. Chambre d'Agriculture, Ranskassa on tällainen verkosto, siellä kuuluu useita eh, yksi poliitikkoja ympäri maata, 7000 työntekijää, josta 200 ihmistä edustaa maatalous, metsätalous, maaseutu sektoria. Tähän käsitellään teknisiä kysymyksiä, taloudellisia kysymyksiä, ympäristöasioita, hallinnollisia asioita. Se vaikuttaa alueiden ö, talouteen, sen dynamiikkaan, koska tällä hetkellä maatalous ympäristön kannalta vaikuttaa aivan erityisesti vesien laatuun. Maanviljat voivat kehittää toimintatapojaan, pitäisi ottaa huomioon kehitys ja ottaa tämä mukaan päivittäisen työhön. Tällä hetkellä ilman laatu on tärkeä aihe, kasvihuoneilmiö nyt todella aletaan tuntea myös vaikutukset, mitä tulee sadon tuottoon. Tämä näkyy myös tuotteiden laadussa. Maataloudessa ollaan ottamassa näitä asioita nyt huomioon kunnolla ja uskon, että eh, tämä alkaa nyt kunnolla näkyä, vaikkakin voitte sitten olettaakin, että maatalouteen liittyy omat ilmastolliset parametrinsa näitä asioita. Ei ole aina ihan helppo soveltaa. Nämä asiat jota yritämme saada liikkeelle, vaikuttavat myös jollakin tavalla. Tämän takia on tärkeää, että keskustellaan ja sel- äh, tiedotetaan asioista. Luonnollisesti tämä koko aihepiiri, siihen liittyy myös meidän rajoituksemme, mitä tulee tuotantoon, maataloustuotantoon. Ja on rajoja, mitä tulee sääntelyyn, pitää tietää, että maataloudessa on jo monia direktiivejä, nitraattidirektiivit, habitatidirektiivit, Nämä ovat jo vaikuttaneet meidän toimintatapoihimme. Tämän takia, mitä tulee tähän direktiiviin, on tärkeää ryhtyä näihin kaikkiin toimenpiteisiin äh, ja rajoituksiin. Ja tämä liittyy myös työn järjestämiseen. Olin aika yllättynyt, kun viljelijät reagoivat erilaisiin toimiin, koska on kuitenkin tuotantokierto, joka liittyy ö, vuoden aikoihin, sitä ei voi helposti muuttaa. Meidän pitää ottaa nämä kysymykset toiminnassamme huomioon. Puuttuu myös viittauskohteita, puuttuu teknisiä käytäntötapoja ja tähän liittyy myös rakennusongelma. Ei voida kaikkia eläimiä pitää tietynlaisessa rakennuksessa. Kaikki, kaikki näitä asioita ollaan nyt ottamassa huomioon ja muuttamassa ja näitä otetaan maataloustoimintaan huomioon. On edellisiä vipuvaikutuksia myös joita voidaan käyttää hyödyksi. Ajattelisin, että olemme kehittämässä myös toimintatapojamme, kun muutamme rakennuspolitiikkaa. Samoin laiduntamisaika on tällainen, jota voidaan muuttaa. Kehitystä tulee myös lietelantasäiliöissä. Näitä asioita tutkitaan eri tahoilla. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että huomattavia edustuskelta voimme myös osoittaa, paitsi että kaikki nämä toimenpiteet sisältävät aivan oman hintansa. Olen sitä mieltä, että pitäisi voida edistyä näissä taloudellisissa seurauksissa. Näitä seuraamuksia pitää määritellä, mitata ja ajatellaan siellä käytännönläheisesti, että nähdään missä määrin viljelijän kannattaa ryhtyä tämän tyyppiseen toimintaan. Sanon tämän täällä parlamentissa nyt aivan suoraan. Maatalous tarvitsee tuloja, ilman, ilman tuloja voi tulla toimeen maataloudessakaan. Ja tässä täytyy sitten ottaa huomioon ympäristökysymykset vielä. Uskon, että kaikki nämä eri asiat, jotka ovat aina, ne pitää näkyä myös arkipäivän toiminnassa. Olen ammattivastuuhenkilö, niin täytyy sanoa, että täytyy ottaa huomioon yleinen etu kansalaisten kannalta. Mielestäni tämä ympäristötilanne tällä hetkellä on tällainen yhteiskunnallinen kysymys ja Villeen pitää osallistua tämän asian käsittelyyn eikä miten tahansa. Ei pidä unohtaa sitä, että pitää olla omavarainen ravinnon kannalta. Tämä on tärkeä asia ottaa esiin. Mehän tuotamme elintarvikeraaka-aineita ennen kaikkea, laadukkaita tuotteita. Ei pidä unohtaa sitä, että meillä on rooli energiakysymyksissä. Energian uusiutuminen kuuluu niihin asioihin, joita viljatkin tuottavat, eikä tässäkään ole kyse siitä, että tuotetaan miten tahansa, ja mielestäni pitäisi ottaa huomioon ponnistot, joihin on ryhdytty jo, ja uskon, että on pitää ottaa ilman saasteet ja toimin on jo ryhdytty. Meidän käytäntömme ovat mukautumassa tähän tilanteeseen. Mitään ei, ei muuteta ihan helposti maatalousmaailmassa. Ja ajattelen ihan vilpittömästi, kun ajatellaan teknologian kehitystä, tässä voidaan kuitenkin onnistua. Tämä kuuluu myös tähän pedagogiseen puoleen, mutta tämä kuuluu myös markkinarealiteetteihin eh, hinnat vaikuttavat tällä hetkellä viljelijöille, mitä tulee heidän liikkumavaransa ja marginaalivoittoihinsa. Esimerkiksi karjan kasvatussektori, johon liittyy huomattavasti riskejä. Siinä jos pannaan lisät äh, maksuja, tilanne on jo nyt varsin monimutkainen ja joskus, jos pyritään hyvään, niin vaikutukset voivat ollakin vastakkaisia. Voisin vielä lisätä jos tuotetaan vähemmän, se näkyy alueilla, jo siihen liittyy automaattisesti riskit ilmastonmuutoksen kannalta kun tulee enemmän laidunalueita. Näitä asioita ei voida ohittaa mitenkään. Uskon, että tässä direktiivissä pitää toimia myös realistisesti. Asettaa, jos tavoitteet eivät ole realistisia, eivätkä niitä, niin silloin niitä on vaikea toteuttaa käytännössä. Mielestäni nämä eri asiat pitää mitata kunnolla ja nyt on korkea aika otetaan huomioon myös toiminnan taloudelliset vaikutukset ja aspektit. Alueilla on jo ryhdytty toimenpiteisiin maataloudessa, mitä tulee esimerkiksi maanviljelijöiden kouluttamiseen. Olen vakuuttunut siitä, että tällä hetkellä eh, pitäisi voida toimia globaalisti ja ottaa huomioon tämä problematiikka jo rakennuspolitiikassa, ottaa hu- hu- tämä huomioon tilojen taloudellisessa suunnittelussa. Nyt olemme jo pitämässä tällaisia tiedotuskokouksia. jean d'Agriculture on tässä vastuussa järjestön puolesta. Olemme jo ryhtyneet toimenpiteeseen, mitä tulee lannoittamiseen. Annetaan neuvoja päivämääristä, jotka me, meidän mielestämme sopivat eh, ilmastonsaasteiden kannalta hyvin tähän. Tässä pyritään siis tiedottamaan ihmisille asioista asetus e- ei, sääntely ei aina vaikuta kuitenkaan mielestäni myönteisesti. Siinä ehkä korostan tiettyjä asioita, voidaan ehkä nähdä selkeästi, mistä on kyse ihmisten ketosolla, mutta sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia tietyissä kysymyksissä. Ei pidä unohtaa sitä, että maatalous ja ilmastopolitiikka yhdessä on aika monimutkainen yhdistelmä. Tämä liittyy työn järjestämiseen, tämä näkyy hyvin tiloilla jo. Kaikki, kaikki näitä asioita pitäisi voida myös mitata. Se on aivan suoraan, että on aika optimistinen se, sen suhteen, miten käytäntöjä voidaan kehittää, mutta olen kuitenkin vakuuttunut, että meidän pitää pitää kiinni tuotantotasostamme. Olen vakuuttunut siitä, että pitää pystyä tuottamaan laadukkaita tuotteita ja pitää kiinni voittomarginaalista. Viljelijät tällä hetkellä teknologian kautta pystyvät paljon monen mutta toistan tulot ovat kuitenkin aina kaikille tarpeen objektiivista ajatellen on joitakin asioita, joita ei ole kunnolla ymmärretty. Miksi tehdään ilmastodirektiivi, ilmadirektiivi, nitraattidirektiivi? Asioidenhan pitäisi olla tavallaan transversaalisia, helposti ymmärrettäviä, että voidaan muuttaa ymmärrettävällä tavalla käytäntöjä. Tämä päivän viljelijät, niin kuin sanottiin, äsken sain kuulla, että yli 80 prosenttia päästöistä, ilmanpäästöistä tulee maatalousta veneille. Pitää voida muuttaa toimintaamme, jotta tämä osa vähenee, mutta pitää myös innovoida teknologisesti ja luotan kovasti huomiseen kehitykseen, mitä tulee näihinkin käytäntöihin. Sitten mitä niin kuin sanoin, me haluamme tällaista transversaalista toimintaa pitää ottaa huomioon. Eli tarviketuotanto on erittäin tärkeää ottaa huomioon maataloussektorin erityispiirteet, kun määritellään ja pyritään vähentämään, to, mutta ei pidä kuitenkaan vähentää karjan määrää. On, pitäkin er-, pitää, pitääkin tästä potentiaalista säilytetään monimuotoisuus. Olen vakuuttunut, mitä itseni tulee, että kun puhutaan käytännöistämme ja jatkamme tällä tavalla ja varmistamme tulot, niin siinä onnistutaan kaikki, mikä on taloudellista niin siihen liittyy oma hintansa. Tähän liittyy pitää myös pystyä avustamaan tiloiden voit uudistautua, parantaa elämänlaatua, parantaa tuotanto, tuotannon laatua. Jos teillä on kysyttävää mielelläni niin vastaan kysymykseen, mutta sanon aivan vilpittömästi, aivan vakuuttuneena toisin kuin joskus ihmisillä on tällainen kuva viljelijöistä nuorilla ympäristö henkisillä ihmisillä, mutta me kuitenkin tulemme myös muuttamaan toimintatapojamme, mutta pitää kehittyä myös taloudellisesti, sosiaalisesti, eikä pidä unohtaa sitä, että me olemme yksittäisiä yrityksiä ja meillä on tavoitteita, joihin pitää päästä ei pidä tehdä sellaisia asioita, minkä puitteissa emme pysty kehittymään, se on vain kielteistä, mutta tämän direktiivin kohdalla, jos, jos tästä kunnolla neuvotellaan, voidaan onnistua löytämään hyvä ratkaisu. Pitää kuitenkin olla varovainen pitää, pitää kiinni tuotannon tasosta, e, ravinnon omavaraisuudesta. Me olemme valmiit tähän haasteeseen, mutta emme haluta mitään myllerrystä ja haluamme säilyttää dynamismin. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiinne. Thank you, Roger. Kiitoksia, herra Rosier. Sitten viimeinen puhujamme tänä iltapäivänä tulee puhumaan meille aivan erityistä alueellisista kysymyksistä ilmanlaadun valvonnassa. Ja toivottaisin tervetulleeksi herra de Munarin. Hän johtaa Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna. Olkaa hyvä. Kiitoksia, että puhutte paremmin italiaa kuin minä englantia, eli puhun italiaa. olen kertomassa täällä näistä asioista, koska tämä on mielestäni oikea hetki nyt puhua näistä asioista. Tässä kartalla näitä punaisia kohtia, joilla on hyvin paljon saasteita, kuten Pohjois-Italiassa. Meillä on hyvin monimutkainen ongelma. Tämä on ongelma, jota yritän nyt kuvailla, jotta ymmärrätte paremmin, millä tavalla voimme tästä tilanteesta edetä. Meillähän on alankoa, jonka ympärillä on vuoria ja ilmanvaihtuvuus talvisin on joskus olematonta ja myöskin sateet ovat muuttaneet tätä aluetta ja meillä on noin 40 prosenttia kansalaisista ja 50 prosenttia bruttokansantuotteesta tulee myöskin näiltä alueilta on hankala aloittaa tätä työtä. On hyvin paljon erilaisia toimintoja, eikä ilmasto-olosuhteet myöskään auta meitä pääsemään eroon näistä saasteista. Tässä on taas näitä punaisia pisteitä. Niitä on eniten Italiassa, jos katsotaan typpeä, otsonia tai näitä hiukkasia. Ja sitten alhaalla vasemmalla voitte nähdä, miten tuulisuus on vähentynyt. Ja selkein esimerkki, jota käytän, kun kerron tästä tilanteesta, on juuri tämä kuva, jossa kaikki on kuparin väristä. No, asiat ovat muuttuneet vuosien aikana ja olette nähneet näitä yleisiä kuvia, Italian kuvat ovat hyvin samantyyppisiä. Kaikkien saasteiden määrä on vähentynyt Emilia Romanan maakunnassa. Käytännössä kaikki lämmitys esimerkiksi on jo muutettu metaanipohjaiseksi. Eli tällaiset rikkipäästöt tältä alalta ovat käytännössä kadonneet. Otsonin ei ole kuitenkaan puututtu niin kuin kuvista näkyy. Ja hiukan typpeen on puututtu. Tässä näkyy näitä keskiarvoja. Ja olemme katsoneet sitten näitä päivittäisiä arvoja. Ja jotain nyt on tapahtunut, kun on katsottu näitä vuosittaisia keskiarvoja. Ja viimeisen 10 viiden Toista vuoden aikana saasteet ovat vähentyneet noin 20 prosenttia. Eli nyt olemme näissä salituissa rajoissa, mutta näitä päiväpäästömääriä ei kuitenkaan ole saatu riittävästi alennettua. No aikaisemmin puhuimme tästä Pohjois-Italian alankoalueesta. Siellä on hyvin paljon sekundäärisaasteita, kun katsotaan näitä määriä. Tässä nyt on yksi esimerkki. Siellähän on tämä läntinen ja itäinen alanko ja sitten Apenninit. Ja tässä puhutaan näistä vuosittaisista keskiarvoista ja se olisi alle 30 milligrammaa. Ja tämä on se raja, jonka yli ei saisi mennä. Ja tehän näette, että alangolla nämä rajat ylitetään. Eli me emme voi tehdä työtä pelkästään yksittäisissä paikoissa, joissa on asutusta, koska näillä alueilla on osittain arvoja, jotka ovat huomattavasti korkeampia jo tällä hetkellä. Tässä on päästöjä, ja palaan siihen, mitä sanottiin, eli että meillä on ongelmia, ja te näette, miten Pohjois-Italian päästöt ovat hyvin verrattavissa Italian keskiarvoihin. Eli näette, missä on eniten päästöjä Italiassa. Ja punaisella näkyy myöskin Emilia Romania, joka tietysti osittain osaltaan vaikuttaa tähän tilanteeseen. Mutta meidän täytyy miettiä ei pelkästään yksittäisiä alueita, vaan koko tätä alankoa. No tässä sitten nähdään se, että jos katsotaan saasteiden määrää per henkilö tai bruttokansantuote, niin sitten arvot ovat kyllä ihan hyviä. No, maassa on hyvin paljon ihmisiä ja se tietysti johtaa suurempaan saastumiseen. Ja tässä kuvassa näkyy, miten sekundääri Saasteita on erityisesti talvilla. Jos katsotaan vaikka kaikki ongelmia, joista on jo puhuttu, meillä on tällainen sekundääritekijä, joka liittyy organisiin elementteihin ja on myöskin muita ongelmia, koska jos katsotaan alueita kaupunkien ulkopuolella, niin sielläkin nämä lukemat ovat hyvin korkeita. No mistä kaikki nämä saasteet sitten tulevat? Meidän täytyy siis miettiä, millä alalla pitää toimia. No, tässä on esimerkki Emilia Romanian maakunnasta. Ja yksi suurin sääste, tietysti primaarilähde saasteiden osalta, on liikenne ja kotitalouslämmittäminen. No sitten typpi oksideista kaksi kolmasosaa tulee liikenteestä ja loput sitten energiantuotannosta ja teollisuudesta. Eli me olemme katsoneet, mistä eniten tulee saasteita, eli liikenne, lämmitys ja tietyt teollisuuden alat. Mutta teollisuus on ainoa, jonka kohdalla voidaan toimia vähän paikallisemmin. No sitten muutama sana Emilia Romanian suunnitelmasta. Tässä on näitä pieniä kuvia. Punaisella on merkattu alueet, joilla ylitetään suositellut arvot. Keltainen on epävarmaa ja vihreällä alalla sitten tilanne on kunnossa. Ja olemme laskeneet mikä on maksimi, johon voidaan päästä, niin kuin näkyy tässä oikealla alhaalla. Eli kuinka paljon voitaisiin vähentää saasteita, jos tehdään kaikki, mitä on tehtävissä. Ja voimme nähdä, no ei, Emilia Romanasta kokonaan vihreää tule, mutta siellä on vielä pari aluetta, jolla näitä ylityksiä tulee joka tapauksessa esiintymään. Ja LIFE-hankkeessa Olemme laatineet välineen, jonka avulla voidaan tehdä kustannushyötyanalyysejä, jotta voidaan katsoa, mitkä ovat parhaat toimintatavat ja miten voidaan parhaalla tavalla käyttää näitä varoja. Ja tulos näkyy tuossa vihreässä pallossa, joka näkyy tuossa kuvassa. Jos käytetään pelkästään 10-20 prosenttia varoista jotka olisivat tarpeen, jos te tehtäisiin kaikki, mikä mahdollista, niin sillä päätäisiin jo tuloksiin, jotka osittain kuitenkin jäisivät vielä punaiselle. Emilia Romana on tehnyt sitten integroidun suunnitelman, koska meidän täytyy toimia integroidulla tavalla. Ja tästä syystä mukana on ollut kaikenlaisia arvioijia – mutta nämä supistukset eivät ole mitään pieniä, koska 36 prosentilla pitäisi vähentää typpioksidipäästöjä. No, tämä on työ, jota on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana ja olemme saaneet supistettua näitä arvoja 10-20 prosentilla ja mukana ovat olleet kaikki alueen kunnat, kaikki provinssit integroiduissa suunnitelmissa – ja olemme saaneet myöskin rahoitusta näihin toimiin maakunnan tasolta jatkuvasti. Ja ongelma on se, ja yksi alue yksinään ei pysty saamaan pohjoisitellessä aikaan toivottuja tuloksia, koska kaikilla alueilla on saasteita, jotka liikkuvat alunteet aloita toiseen. Hollannin osaltahan jo sanottiin, että sieltä osa saasteista tulee naapurimaista, niin tällä alueella tilanne on täysin sama. Ja täytyy muistaa, että yksi tärkeimpiä syitä on syy, miksi alueella on hyvin vähän liikkumavaraa. Pohjois- Italiassa on hyvin paljon teitä, jotka yhdistävät sen Pohjois-Euroopan maihin ja kaikki tämä liikenne, kaikkeen tähän pitäisi puuttua, koska kaikki nämä reitit kulkevat Pohjois-Italian kautta. Mm. Me kuulimme puhuttavan moottoreista ja liikenteestä, ne ovat tärkeitä tekijöitä – ja sanoisin nyt kolme asiaa lopuksi. Eli jos me nyt katso kaikkea, mitä on tehty poliittisella tasolla, niin saatamme joutua ongelmiin. Italiassa on uusittu ajoneuvoja, eli jos osti auton, joka oli vähäpäästöinen, siihen sai tukea ja se on täysin oikein, mutta nämä ovat useimmiten dieselautoja. Eli nyt on otettu käyttöön uusia diesel-ajoneuvoja, mutta niiden takia päästöarvot eivät, parem, eivät juurikaan ole parantuneet. Ja sitten toinen asia, jota on tehty, ja kollega puhui tästä maatalouden yhteydessä, eli biomassan käyttö. Se on tietysti ihan ihanteellista toimintaa. Tähän liittyy sekä hiilidioksidipäästöt ja maatalous, mutta jos katsotaan ilmanlaatua, niin tämä on katastrofi, koska ilmaan pääsee valtava määrä hiukkasia. Ja jos nyt otan esiin yhden tutkimuksen, jonka tein, nämä benzoperini päästöt Lombardiassa ovat lähinnä peräisin pienistä lämmitys- laitteista. Meidän täytyy siis keskittyä uusiin välineisiin, joiden avulla voidaan vähentää näitä säästöjä, mutta tällaiset pienet puun polttolaitteet esimerkiksi pahentavat tätä tilannetta Italiassa. No myönteinen elementti, joka on ollut työn alla Italiassa muutaman vuoden, mutta vielä ei ole kaikkea tehty. Eli pohjois esimerkiksi on rakennuksia, joihin rakennetaan asuntoja ja joissa käytetään kymmenen kertaa vähemmän polttoainetta kuin tavallisissa asunnoissa. Eli tämä on hyvin tärkeää työtä, koska suuri osa päästöistä tulee juuri lämmityksestä, ja meidän täytyy päästä ensinnäkin siihen, että vähennetään päästöjä, käytetään vähemmän polttoainetta, ja äh, nyt haluaisimme, että virasto vähän tekisi toimia, joka säästäisi sille rahaa. Eli jos asunnot kuluttavat vähemmän, niin myöskin taloudellisesti siitä on hyötyä asukkaille. Eli se, mitä nyt halusin sanoa pohjois on se, että meillä on päästöjä ja niitä voidaan hyvin verrata muihinkin alueisiin Euroopassa. Ja 40 prosenttia kansalaisista on nyt tällaisella alueella, jossa pitäisi näitä arvoja saada alemmaksi, eli meidän täytyy löytää tapa, jolla integroidaan kaikki nämä toimet. Haluaisin siis sanoa, että kun katsotaan näitä punaisia palloja, niin ei voida ajatella, että ei ole mitään tehtävissä, vaan meidän täytyy miettiä toimenpiteitä, uusi, tätä uutta LIFE-hanketta, ja meidän pitää toteuttaa niitä sillä tavalla, että kaikki yhdessä pohjoisessa voimme arvioida politiikkaa ja miettiä kaikkea politiikkaa, joka liittyy ilmanlaatuun. Ja jos jokainen alue tekee jotain omaa, niin sitten ei päästä minkään kunnollisiin tuloksiin. Ja pohjois alueet ovat alkaneet toimia yhteistyössä ja tällä tavalla on päästy eteenpäin. Ja nämä toimenpidet on kohdistettu Pohjois-Italian alueelle eikä yksittäisiin maakuntiin, ja siitähän ei olisi hyötyä ilmanlaadun kannalta. Esitykseni päättyy tähän ja haluaisin kiittää teitä. Kiitos. Thank you very much. Um, so that... Kiitoksia. Nyt olemme käyneet loppuun toisen osan puheenvuorot. Meillä on noin 15 minuuttia aikaa kysymyksille, jos Rouva Konesha ensin. E, Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää tästä esittelen tästä viimeisestä esityksestä. Minä tulen Tsekin tasavallasta Moraviasta, joka on, eräs, joka on saastainen alue Euroopassa. Tiedämme, että meidän alueella, meidän maassamme teollisuus on merkittävä saastuttaja – ja lisäksi liikenne on erittäin suuri saastute. Oli erittäin lohdullista kuulla, että tilanne on myös samanlainen jossain muissakin Euroopan kolkissa. Olisi siis hyvä, että keskitytään tiedonvaihtoon ja siihen, että kehitetään parempia tekniikoita, varsinkin pienille öö, polttimoille jossa, tilanteessa, jossa poltetaan, käytetään polttoaineita, puhutaan näistä pienhiukkasista, 2510. Minä näkisin, että nämä ongelmat ovat hyvin samanlaisia. Tietoja pitäisi vaihtaa useammin. On tärkeää, ettei pyritä keksimään pyörää uudestaan, vaan on hyvä tärkeää, että käytetään – olemassa olevaa kokemusta ja tietotaitoa. Oli mielenkiintoista kuunnella myös liikenteestä ja siitä, kuinka testataan uusia moottoreita ja osia, kuinka saadaan vähentämään, onnistua vähentämään päästöjä. Miksi, kysymykseni kuuluu, miksi ei keskitytä vaihtoehtoisiin energialähteisiin, biokaasu, sähkö, tyyppi Esimerkiksi nämä ovat kaikki vaihtoehtoisia energialähteitä, jotka saattaisivat olla uusi vaihtoehto sille, että voidaan luopua hiljattain diesel-ajoneuvoista. Ainakin Tsekin tasavallassa meillä ei ole kovinkaan paljon vaihtoehtoja sen suhteen, että näitä vaihtoehtoisia energialähteitä omaavia autoja levitettäisiin laajempaan käyttöön. Mikä on siis tulevaisuus vaihtoehtoisia energialähteitä käyttäville ajoneuvoille? Mielestäni tämä on pikemminkin tulevaisuus, että löydetään vaihtoehtoisia energialähteitä questions before we go for some answers. Niin, yksi kysymys vielä ennen vastauksia, herra Brand. It was just to ask... Kiitoksia puheenjohtaja. Kysyisin vain paneelilta teidän näkemyksiänne metsien roolista sekä mitä tulee ilman laatuun että ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan. Oletteko sitä mieltä, että meidän pitäisi lisätä metsien pinta-alaa Euroopassa ja mitä hyötyjä tai haittoja tästä metsittämisestä olisi. Kiitoksia, Catherine. Pahoitella, että minun piti käydä välissä haastattelussa, mutta minun kysymykseni koskevat maanviljelyä ja sitä, että on tarve realistiselle lainsäädännölle. Kaikki varmasti ymmärtävät, maanviljelyn tärkeyden ja sen suuren roolin Euroopan taloudessa, ja meidän on kaikkien tiedostettava tämä. Mutta olen hieman nyt hämilläni, olisiko mahdollista tuoda sille, mitkä osat ehdotusta ovat täysin epärealistisia, ja teidän näkemyksenne mukaan, mitkä ovat ne realistiset toimenpiteet, joihin maanviljelys pystyy alana vaikuttamaan siten, että metani- ja ammoniakkipäästöt vähenevät. Ne vähentäminen on mahdollista ja on tärkeää, että kaikki kantavat kortensa kekoon, mutta haluaisin tietää, mikä on tyystin mahdollista ja mikä taas olisi mahdollista. Kiitos. Kiitoksia ehkä herra Land ensin. Yes, thank you very much. Kiitoksia. On selvää, että kun katsotaan 2020 tavoitteita, niin niihin päästään ainoastaan, jos meillä on uutta teknologiaa, esimerkiksi sähköautoja, hybridiautoja. Eli jos palataan näihin kustannuksiin, niin teollisuus tietää, että kaikki tämä teknologia on saatava käyttöön jotta kuluttaja voi valita, mikä on hänelle paras ratkaisu ajatellen päivittäistä ajokäyttäytymistä. Um, so forests. Kiitoksia sitten metsistä. Eh, herra Rosie ehkä. Effectivement, euh, c'est un sujet qui... Niin, tämä on ajankohtainen aihe metsät. Ehkä ensimmäinen vastaus maatalouden kannalta liittyy siihen, miten tämä vaikuttaa maatalousmaahan. Me haluamme tietysti tasapainoa maataloustuotannon ja metsätalouden välillä. Ja metsätaloustuotannon välillä tietysti metsät ovat tärkeä sektori Euroopassa, niillä on aivan tärkeä roolinsa, mutta että laajennetaan sitten metsittymistä, niin se kyllä herättää ehkä kysymyksiä ainakin Ranskassa, mutta tämä on sellainen aspekti, jota pitää käsitellä, ottaa se huomioon, kun lasketaan hiilipäästöjäkin. Thank you and, um... Kiitoksia. Sitten mitä täällä sanottiin siitä, missä kohdissa pidätte tätä e- komission ehdotusta epärealistisena maatalouden kannalta, herra Rosier. je pense que dans, dans les... Uskon, että unohtavan käytännön kannalta me haluaisimme tietenkin vähentää päästöjä, mutta emme halua liian korkeita tavoitteita, joka sitten rajoittaisi meidän toimintamme maataloudessa. Mehän tarvitsemme nyt kuitenkin minimimäärän lannoitteita, kun tuotetaan meidän pitää kuitenkin voida kehittää jatkuvasti maatalouden, maataloutta myös ja on eh, ehkä pitäisi tähtää vuoteen 2030 tavoitteeseen. Sitä pitäisi rajoittaa myös tai ottaa huomioon hinta näissä kaikissa toimissa ja toteuttaa kaikkia teknologista mahdollista. Minä pidän aika tärkeänä kun tutkitaan tuotannon monimuotoistamista, tämä voisi vähentää päästöjä, mutta tätä kautta voitaisiin tehostaa myös käytäntöjä ja näitä temaattisia jännitteitä. Meillä on oma maataloustoimintamme per äh, vuoden aika. Muutamme lannoitteiden käyttöä. Esimerkiksi se on erilaista keväällä kuin muulloin viljelys tarvitsee erilaisia aineita eri aikoina. Tietenkin näitä kaikkia käytäntöjä voidaan kehittää, jotta huomioon myös päivän eri ajat, mutta meidän kuitenkin, jos pitäisi poistaa jonakin kautta kokonaan lainottamme se on kyllä monimutkaista. Uskon, että voitaisiin toteuttaa, jos ajatellaan muutoksia lannan lietteen levittämistä. Sitä on jo oma sääntelynsä olemassa. Jos halutaan rajoittaa tätä kautta liikaa, niin silloin tämä nostaa varastoinen hintaa ja lisää investointien kuntaa. Kustannuksia meillä on jo välineitä, joilla voidaan vasta- käyttää näitä lietesäiliöitä jo hyväksi. Mutta jos halutaan mennä vieläkin pidemmälle, niin sillä on kyllä seuraamuksensa. Haluaisin vielä muistuttaa tällaisesta taustasta, kun liian lyhyen aikana, äh, lannanliittämisaikana, tämä oli 2013, kun oli tällainen kylmäkausi, silloin saimme poikkeusluvan, jotta voitiin lannoittaa pidempään. Tällaisia asioita pitäisi ottaa huomioon mielestäni tässäkin. Sitten pitää mitata kaikki eri viitekohdat, puhtoteloisia viitekohtia, jotta voidaan hiukan arvioida paremmin kriteerejä. Thank you. Uh, Mrs. Gardini. Rova Gardini. Kiitoksia. Pari kysymystä Demunaarille. Minäkin olen italialainen, tulen Padanan alueelta, josta hän puhui pitkään. Ja me tiedämme nämä monimutkaiset tilanteet. Ja haluaisin nyt ymmärtää pari asiaa, ehkä yksityiskohtaisempi, mikäli mahdollista. Te sanoitte, ettei tämä koske ainoastaan kaupunkialueita, joilla on saasteongelmia. Mutta haluaisin tietää, mistä syystä on näitä tärkeitä yhteyksiä, kun ajatellaan tämän alueen eri osia. No tietysti liikenne on yksi suurimpia saasteen tekijöitä. Tämä ei koske vain kaupunkialueita. Ja sitten kattavammin jos ajatellaan työtä, jota nyt teemme, mehän puhumme monista alueista, ei pelkästään Italiassa, joilla on ongelmia päästä tavoitteisiin. Kyse on haitta-alueista, jos ajatellaan näitä kysymyksiä. Eli sitten teknisesti, olisiko jotain ehdotuksia tässä lähestymistavassa, jota voidaan noudattaa näillä alueilla – niitähän ei voida kohdella samalla tavalla. Jos ajatellaan vaikka ranskalaista aloita, jolla on paljon tilaa, niin sehän olisi epäreilua, jos sitä kohdeltaisiin samalla tavalla kuin näitä Italian alueita. Kiitos. Andando pero. Niin jos mennään tässä järjestyksessä, eli pitääkö ottaa huomioon muita alueita kuin Emilia Romana, niin sehän juuri tuli esiin. Eli nämä saasteet kulkevat alueelta toiselle. Jos katsotte näitä mittaustietoja mitta-asemilta, kun siellä on akuutteja tilanteita, niin sitten tilanne on käytännössä sama kaikkialla. On sitten puistossa tai keskellä alankoa tai keskellä tietä. Primaarisaasteet on jo ratkaistu valtaosassa tapauksia, eli meidän täytyy puuttua näihin sekundäärisaasteisiin, jotka menevät suoraan ilmakehään. Mutta kyse on kuitenkin tuotteista, joita syntyy esimerkiksi polttoaineen pol- palamisessa. Eli meillä on paljon sekundäärisaasteita, jotka pahentavat tilannetta, ja sitten yksittäinen alue tekee mitä pystyy. Bananan alueella on tehty kokeita ja mietitty, miten voitaisiin supistaa saastumista. Lombardiassa on tehty näin. Ja jos Emilia Romania, jos sieltä ei tulisi mitään saasteita, niin tulos olisi se, että Piacenzassa ehkä onnistuttaisiin pitämään kiinni näistä ilman puhtausarvoista. Eli meidän täytyy muistaa tämä seikka. Ja sitten puhuttiin liikenteestä. Sieltähän tulee hyvin paljon, se on yksi tärkeimpiä saastumisen lähteitä meidänkin alueellamme. Ja täytyy muistaa, että kolmannes saasteista tulee moottoritieltä, kolmannes kaupungeista ja sitten kolmannes kaupunkien ulkopuolelta. Eli kun tekin teette työtä ja katsotte kaupunkialueita ja ryhdytte hätätoimiin, rajoitatte liikennettä tai muuta, niin täytyy yrittää laajentaa näitä alueita. Ja tässä on tehty työtä, joka on hyvin tärkeää primaarisaasteiden osalta. Puhun nyt bensiinistä, ja primäärihiukkasista. Ja tämä varmasti onnistuu kaupungeissa, mutta muita ongelmia ei pystytä ratkaisemaan, koska te teette työtä vain yhden kolmanneksen, yhden kolmasosan ongelman kanssa. Eli tästä syystä alueiden pitää tehdä yhteistyötä, mutta ennen kaikkea Italian valtion pitäisi nyt vähän paremmin hallinnoida tavaroiden liikkeelle liikkumista ja monia muita asioita, joiden avulla voitaisiin tämä Padanian tilanne saada paremmaksi. No, neuvoja on vaikea antaa, koska ne ovat erilaisia alueista riippuen. Mehän kärsimme siitä, että tavaraliikennettä on siirretty raiteilta tieliikenteeseen. Eli meillä on tällaisia vaihtokohtia, joissa näitä tavaroita voidaan vaihtaa autosta toiseen. Olisi parempi tietysti ilmaston jos käytettäisiin junia, mutta sitten täytyy muistaa myöskin muut toimet, joiden avulla voidaan kurua umpeen asioita, joita esimerkiksi Trentinon maakunnassa on jo saatu aikaan. Eli tässä on kaksi asiaa ja tietysti tilanne on erilainen alueesta riippuen. Jos on vaikka kemian teollisuutta, niin siellä on hyvin paljon tietyn tyyppistä saastuneisuutta, ja se vaikuttaa myöskin ympäröiviin alueisiin. Mutta tällä tavalla meidän pitäisi siis tehdä tätä työtä. Thank you. Well, that brings us to the end of our time this afternoon. Um, so... No niin, e- koska olen tässä esittelijänä mietinnössä, haluaisin kiittää erittäin lämpimästi viittä panelistiamme, vieraitamme heidän puheenvuoroistaan. Kiitän myös jäseniä kysymyksistä ja kiitän teitä muita kärsivällisestä osallistumisesta. Me jatkamme tämän asian parissa ja meillä on aikataulu, jonka te tiedättekin jo. Pyritään esittelemään mietintö ensi vuoden alkupuolella Voitte nähdä, että tämä on monimutkainen asiakokonaisuus, mutta todella kiinnostava ja ennen kaikkea äärimmäisen tärkeä, mitä tulee ympäristöön ja terveyteen. Ja siksi odotamme paljon tältä yhteistyöltä tulevina kuukausina. Kiitoksia kaikille vielä, että tulitte ja toivotan teille hyvää kotimatkaa.